I think we can start. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Meillä on tänään jälleen yhteinen kokous. Teillä on esityslista. Voidaanko esityslista hyväksyä, mikäli kellään ei ole siihen mitään vastaan sanomista? Näin ei näitä olevan. Haluaisin tähän täydentävästi sanoa, että viime viikollahan meillä oli todella paljon tekemistä, koska silloin kulki huhuja siitä, että komission jäsen Shefkovic josta me yksimielisesti hyväksyttävästi äänestimme, että hänet laitettaisinkin eh, johonkin muuhun paikkaan tässä rotaatiossa ja me saisimme toisen komission jäsenen. Ja sen vuoksi puhuin sitten kaikkien koordinaattoriden kanssa, että kirjoitan kirjeen eh, Junckerille ja sanomme, että me olemme vakuuttuneita kuulemisesta ja äänestyksestä ja me haluamme pitää kiinni tästä, emmekä me halua ketään muuta. Ja sitten meidän pitäisi järjestää uusi kuuleminen. Tämän kirjeen kaikki seitsemän konnattoria hyväksyivät. Lähetin sen Junckerille samoin kuin parlamentin puhemies Schulzille. Ja toivon mukaan me saamme tästä sitten positiivisen vastauksen, eli että mitään ei muutu. Minä lähetin tämän kirjeen myös kaikille koordinaattoreille ja mikäli te muutkin haluatte sen lukea, niin pyytäkääpä koordinaattoriltanne, niin näette sen. Tämä kirje annettiin myös lehdistölle ja toivon mukaan me emme joudu järjestämään uutta kuulemista. Selvä. 3. syyskuuta pöytäkirjan hyväksyminen, mikäli kellään ei ole siihen mitään sanottavaa, niin sekin katsotaan hyväksytyksi. Puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden päätöksistä 3. ja 18. syyskuuta on teille jaettu, ja mikäli tänä päivänä kello 16 mennessä kellään ei ole mitään huomautettavaa, niin nekin on hyväksytty. No niin, nyt lähdemme suoraan äänestyksiin. Meillä on tänään useampia äänestyksiä, jotta voimme lähteä neuvottelemaan neuvoston kanssa. Ensin äh, testataan laitteet. Onko kaikilla äänestyskortti mukana? Gut, sehen wir nach. Im Ausschuss, im Plenum geht es nicht. Onko kaikilla kortti? Toimiiko? Eli testataan Ah. Jetzt nochmal. Vielä kerran. Laittakaa se kortti sinne sisälle uudestaan. Vaihta, voisitteko mahdollisesti vaihtaa paikkaa? Ai, toimii. Hyvä, hyvä. Kolmekymmentä yhdeksän korttia on koneissa ja se on ihan oikein. Hyvä. Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Te näette lopputuloksen. Vorher sagen, wie Sie abgestimmt haben, wenn es mündlich ist. Ja teidän täytyy sanoa etukäteen aina, mitä mieltä te olette, äh, kun teillä ei ole äänestyskorttia. No niin, kaikki on nyt kunnossa. Ja nyt sitten lähdetään äänestämään. Meillä on neljäs rautatiepaketti. Me kuulimme huhuja siitä, että me, nämä jaettaisiin ö, äh, tavallaan osiin, mutta me pidämme näistä kaikista kiinni. Näin päätimme tammikuussa ja neuvosto seuraa nyt meitä. Eli nyt me äänestämme jokaisesta mandaatista erikseen. Ja jokaisessa pitää olla ehdoton enemmistö, eli 25 ääntä tarvitsemme mandaatin hyväksymistä varten. Aloitamme. Äänestämme painoista ja mitoista. Ei. Ensin äänestämmekin rautatiepaketista. Eli ensimmäinen äänestys. Esittelijä on David Maria Sassuli. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on, lopputulos on selvä. 37 puolesta, kolme vastaan, ei tyhjiä, hyväksytty. Toinen mandaatti. Vin van der Kampin mietintö. Äänestys alkaa. Ovat Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Sama lopputulos hyväksytty. Kolmas osa pakettia on edustajan Bilbaon osuus. En näe edustajan Bilbaa täällä. Ai on hän paikalla. No niin, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 38 puolesta kaksi vastaan. Valtava muutos. Seuraava mietintö. Siinä esittelijä on Michael Kramer, jonka minä aika hyvin tunnenkin. No niin, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 38.2. Ei tyhjää. Ja sitten Robert Siilen mietintö. Äänestys alkaa päättyy. 37, 2 ja 1 tyhjä. Ja sitten seuraava mietintö on Merja Kyllöseltä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 36, puolesta, 77 puolesta kolme vastaan. Sitten seuraava painoja ja mittoja koskeva direktiivi. Esittelijä on Jörg Leichtfried. Onko hän paikalla? Ei. No, mutta äänestämme siitä huolimatta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 38 puolesta kaksi vastaan. Rautatieliikenteen tilastot. Esittelijä on Mihail Kramer. Äänestys alkaa. Ah, das kriegt gleich schon raus. Äh, die Abstimmung. Äänestys päättyy. 39 ja yksi vastaan. Ja sitten Sisävesiväylien tavarakuljetusten tilastot. Baas Eichhout on esittelijä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kolmekymmentäyhdeksän puolesta ja yksi tyhjä. Ei vastaan. No niin, siinäpä olivat sitten tämänpäiväiset äänestykset. Meillä on täällä tänään DG Movin edustaja kertomassa meille delegoidusta säädöksestä liittyen reaaliaikaisista liikennetietopalveluista. Haluaisin sanoa tästä alkuun seuraavaa. Ensinnäkin ITS-direktiivi 2010-40 EU-komissio on oikeus perustana delegoiduille eh, säädöksille. Toisekseen Euroopan parlamentti on pitänyt eh, tätä delegoitua säädöstä hieman epäilyttävänä. Ensinnäkin tässä voidaan päättää, että tämä delegoitu osa otetaan takaisin. Eh, toisekseen tähän voidaan esittää komissiolle ehdotus siitä, että komissio tekisi uuden ehdotuksen, jossa huomioitaisiin parlamentin vastalauseet tai erimielisyydet. Eli heti kun meillä on tämä ehdotus muodollisesti, niin silloin määritellään myös määräajat sille, missä vaiheessa meidän täytyy reagoida. Ja sen vuoksi pyydämme, että komissio nyt meille nopeasti ja lyhykäisesti esittelisi tämän aiheen. Ja puheenvuoron saa Rova Kokczynska, olkaa hyvä. Thank you uh, very much, Mr. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Kiitän mahdollisuudesta kertoa teille tietoja delegoidusta tästä luonnoksesta, joka on delegoitu säädös. Tämä ei ole vielä Oliko se... Tämä on vielä työn alla neuvostossa, joten nyt esittelen sitä teille hyvin mielelläni. Kerron nyt teille, miten tämä ITS-direktiivi toimii. Se astui voimaan 2010. Se otettiin käyttöön erittäin lyhyessä ajassa. Kiitos myös parlamentin erinomaisen työn tämän hyväksi. Tällä direktiivillä oli kolme päätavoitetta. Tässä halut haluttiin nopeuttaa älykkäiden liikennepalveluiden käyttöönottoa ja lisäksi haluttiin parantaa ITS ympäri Euroopan. Tässä on viisi painopistealuetta. Ja tässä on siis reaaliaikainen liikenne, liikenteseurantajärjestelmä, joka on yksi näistä painopistealueista. Tärkeää on muistaa, että delegoitujen säädöksen kohdalla komissio ei pyydä, että nämä pannaan täytäntöön, vaan tässä luotaisiin puitteet tietylle ehdolle, joiden tulee olla voimassa, mikäli tällaisia palveluita järjestelmiä käytetään jäsenvaltioissa. Tässä delegoidaan valtaa Komissiolle tämä on suunniteltu direktiivissä seitsemäksi vuodeksi aina vuoteen 2017 saakka. Meidän tulee kaikki mitä mielessä, että ITS-direktiivi on uusi alue, joka pitää sisällään ö, yhteyden liikenteen ja ict-järjestelmien kanssa. Tämä on mielenkiintoinen ala, mutta tässä teknologia muuttuu nopeasti. Tässä on myös uusi lainsäädäntö väline käytettävissä. Tämä, nämä delegoidut säädökset ovat vielä melko uusia välineitä. Kun aloitimme työn näiden delegoitujen säädösten kanssa, me perustelimme tätä sillä, että tämä on tehtävä yhteistyössä niin jäsenvaltioiden eri asiantuntijakokousten avulla, mutta on myös tärkeää, että Tranvaliokunnan valiokunnan jäsen on mukana näissä keskusteluissa. Ja lisäksi viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, meidän on pidettävä tämän päivän tyyppisiä kokouksia. Me ilmoitamme teille delegoidusta säädöksestä ennen kuin tästä ryhdytään keskustelemaan komission eri yksiköiden välillä ja ennen kuin tästä tämä lähetetään päätettäväksi neuvostolle ja parlamentille. Tämä delegoidu Säädös, joka nyt on kyseessä, reaaliaikainen liikenteen seurantajärjestelmä, niin tämä on sellainen asia, jonka parissa olemme työskennelleet jo vuoden. Meillä oli sidosryhmien kanssa seitsemän kokousta. Lisäksi Tran-valiokunnan sihteeristö oli edustettuna. Tämä oli melko haastava tapahtuma, sillä muistan, että, että tämä direktiivi kertoo melko laajasti, mitä tässä delegoissa säädöksessä tulee olla mukana. Me halusimme varmistaa, että tässä käytetään sellaisia määritelmiä, joista kaikki ovat yhtä mieltä. Halusimme niin ikään varmistua siitä, että puutumme kaikkiin mahdollisiin puutteisiin ja että meillä olisi sellainen lähestymistapa, joka toisaalta tuo hyötyjä, ja, mutta joka toisaalta ei tuo tarpeettomia kuluja tai muita hallinnollisia taakkoja, joita jäsenvaltiot eivät, joita vastaan jäsenvaltiot eivät, joiden kanssa jäsenvaltiot eivät pärjää. Tämän ITS-direktiivin ja kaikkien delegoitujen säädösten kanssa, niin me halusimme varmistua, että Euroopan tietosuojavaltuutettu tietää kaikesta, mitä tämän direktiivin parissa tapahtuu. Henkilötietojen käsittely on melko epätodennäköistä tässä delegoidussa säädöksessä, sillä tässä puhutaan tie- ja liikenneasioista, ei niinkään henkilökohtaisista autoihin liittyvistä tiedoista. Nämä tiedot tulevat pikemminkin infrastruktuuriperusteisten sensorien kautta. Niin varmaan että Kalaskoin komission jäsen Ehdokkaa Sefcovic niin tietävät, missä mennään tämän asian suhteen, ja siksi olenkin täällä nyt puhumassa teille. Päättäisin nyt tämän pohjustuksen tähän vaiheeseen, ja haluaisin kertoa teille enemmän tästä näistä reaaliaikaisista liikennetietopalveluista ja siihen liittyvästä delegoista säädöksestä. On tärkeää pitää mielessä, että palvelut ja niiden suunnittelu, joissa käsitellään tämän tyyppisiä tietoja, niin ne ovat markkinavetoiset. Tämän tyyppiset markkinat ovat olemassa kaikissa jäsenvaltioissa. Liikennetietopalveluita tarjotaan jo useiden eri kanavien välityksellä kuluttajille. Olemme kuitenkin tämän työn parissa havainneet, että vieläkään ei ole rajat ylittävää jatkuvuutta ja tässä on myös tämmöinen ylikansallinen jatkuvuus, joka ei ole riittävällä tasolla, sillä nämä tiedot eivät ole keskenään, niitä voidaan vaihtaa keskenään, tai sitten tietojen muoto on erilainen jäsenvaltiosta toiseen. Tämän lisäksi olemme havainneet, että tietoliikenne, liikennetietopalvelut eivät ole riittävän hyvällä tasolla, mitä tulee tietojen ajantasaisuuteen ja luotettavuuteen esimerkiksi. Hmm. Se, mitä tässä tarvitaan, niin on pääsy tietoihin, tietojen vaihto ja tietojen päivitys koskien näitä reaaliaikaisia liikennetietopalveluita. Ja tästä syystä johtuen me keskitymme ennen kaikkea siihen, että rakennetaan asianmukaiset eh, olosuhteet puitteille, joka helpottaa sen, että luotettavaa, täsmällistä, täsmällisiä liikennetietopalveluja voidaan tarjota. Me halusimme hyvin suhteellisen lähestymistavan ottaa tässä käyttöön siten, että tässä olisi mahdollisimman paljon joustavuutta jäsenvaltiolle, mitä tulee täytäntöönpanoon, ja tästä syystä johtuen tämän delegoidun säädöksen keskiössä oli kansallisen yhteyspisteen luominen, joka olisi keskitetty asiointipiste, joka, jonka kautta olisi pääsy liikenne tietoihin tietyn verkoston tai tietyn alueen sisällä. Lisäksi tässä on Discovery Services-palvelut, jotka määritellään delegoidussa säädöksessä. Näiden avulla kaikki kuluttajat pääsevät käsiksi tietoihin ja he lisäksi saavat tietoa siitä, mitä tietoja on saatavilla kultakin alalta, missä tieto on varastoitu ja kuinka tietoa voidaan käyttää hyväksi. Lisäksi tässä on lisätietoja siitä, miten näitä tietoja saatetaan tiettyjen sopimusten puitteissa käyttää. Delegoitussäädös tai tämä työasiakirja, joka teille on välitetty, niin tässä on kolmeen eri tietoa liikennetietopalveluita ja staattinen tieto ja vielä kolmas eri ryhmä. Tässä on esimerkkejä mainittu näistä eri tiedon laaduista ja nämä ovat näiden eri tietojen kokonaisuus. Me puhumme liikenteestä, liikenneverkostosta, liikennesäädöksistä, suositelluista ajoreiteistä – reaaliaikaisista liikennetietopalveluista muun muassa. Lista mm, tässä liitteessä ei ole kattava. Ja se on sellainen, että jäsenvaltiot voivat tähän tehdä lisäyksiä, kun tätä palvelua ollaan luomassa. Kuten mainitsin Aven asemassa, kun puhutaan siitä, että voidaan keskinäisesti vaihtaa näitä tietoja, niin on tärkeää, että on standardoitu muoto näille tiedolle. Tieto on syötettävä tämän kansallisen yhteyspisteen kautta. Tässä on siis tämmöinen koneluettava tieto, joka tulee kyseeseen. Ja lisäksi liikennetietojen suhteen, kun tämä static road data, niin tässä pitää näiden tietojen myös olla linjassa direktiivin säännösten kanssa. Tässä ei ole uutta formaattia, jota ollaan vaatimassa, vaan nämä ovat sellaisia formaatteja, jotka ovat tunnettuja ja usein myös jo käytettyjä formaatteja. Se, mihin me myös pyrimme, on se, että luomme puiteolosuhteet sille, että tieto olisi saatavilla ja välitämme eteenpäin ehdot tietojen päivitykselle reaaliaikaiset eh, liikennetietopalvelut ovat erittäin tärkeitä, mitä tulee liikenneturvallisuuteen ja siihen, että eh, tämä tietopalvelut todellakin toimivat. Eh, on hyvä, että on olemassa säännöt sen suhteen, kuinka näitä tietoja päivitetään. Vähäis, viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä asiana oli maantieteellinen soveltamisala. Tästä keskusteltiin pitkän kanssa. Tässä asiakirjassa me teemme ehdotuksen sen suhteen, että eurooppalainen tieverkosto, niin tähän otettaisiin mukaan tieverkoston ohella, tietoja moottoritietoja, jotka ovat tässä mukana, siten että tässä olisi harmonisoitu käyttökokemus koko tieverkon, kautta koko tieverkon Euroopassa. Lisäksi jäsenvaltiolla on sellainen vaihtoehto, että soveltamisala ja vaatimukset, joita tässä delegoidussa säädöksessä on, niin voidaan myös ulottaa muihin tiealueisiin, tällaisiin priority zonesiin, painopistealueisiin, mutta tämä jälleen kerran jätetään jäsenvaltioiden päätettäväksi. Nämä täsmennykset pätevät siinä vaiheessa, kun tämä delegoitussäädös hyväksytään. Tämä pätee kaikkiin kaikkiin relegasin liikennetietopalvelun sitten, kun 24 kuukauden siirtymäaika on kulunut. Ja tiedetämme sitten, kun tämä hyväksytään komission sisäisessä käsittelyssä ja odotan mielellä kysymyksiä. Kiitos. Ja sitten haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle Gesine Meissnerille. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös komissiolle. Minusta oli hyvä, että meidät otetaan niin mahdollisimman aikaisin mukaan tähän työhön ja se ilahduttaa meitä, koska delegoidusta säädöksistähän me täällä parlamentissa olemme sitä mieltä, että älykkäät liikennejärjestelmät ovat hyviä, sillä tavalla voidaan välttää ruuhkia ja päästöjä vähentää, eli sillä tavalla hyvä. Mutta muutama kysymys kuitenkin. Ensinnäkin kysymys on siitä, että näitä tietoja pitäisi harmonisoida ja se, että äh, tietoja kerätään jäsenvaltioista, se on ihan hyvä, mutta kuitenkin mitä tämä kaikki maksaa ja kuka nämä kustannukset maksaa, se on yksi kysymys, joka minua kiinnostaa. Ja toinen, miten pitkälle tässä äh, ollaan päästy ja miten paljon tämä maksaa esimerkiksi yksityiselle sektorille, onko tästä lukuja. Ja sitten vielä kysymys, joka minua askarruttaa tietoja, kun niitä kerätään, niin silloin on kysymys aina myös tietosuojasta. Minä kannatan innovaatioita ja tietojen keräämistä ja tietojen vaihtamista. Te puhuitte myös reuse, tietojen uudelleenkäytöstä. Kysymys on nyt vain siitä, että mitä tietoja kukin käyttää ja voi käyttää, kuka voi antaa niitä eteenpäin tieliikenteestä on todella paljon informaatiota, jota jo ihan autot itse kertovat, koska autoihin on teknisesti jo rakennettu paljon sellaisia asioita, että autoista saadaan suoraan paljon informaatiota. Eli siis mistä tiedoista on kysymys? Kuka näitä tietoja voi katsoa ja käyttää ja millä tavalla yksityiset ja sitten otetaan mukaan varsinkin kustannukset ja sitten tietosuoja. Ja, dann würde ich... Ja sitten Wim van der Kamp. Eh, eh, Puheenjohtaja, minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys liittyy jossain määrin siihen, mitä edustaja Meissner jo kysyi liittyen henkilötietoihin, henkilökohtaisiin tietoihin on herättänyt hieman eh, huolenaihetta ihmisten joukossa Euroopassa se, että nämä liikennejärjestelmät niitä valvotaan, minä nyt löydän oikeata sanaa, valvotaan, tarkastellaan enemmän kuin olisi toivottavaa. Ja komission edustaja sanoi tuossa alustuksessaan, että tiedot, eh, tietoja ei voi johtaa yksittäiseen henkilöön tai yksittäiseen autoon takaisin, mutta jos kuuntelen Meissneria, niin kyllä toki näin voidaan tehdä. Joten miten voimme välttää sen, että isoveli valvoo, ja että tästä tulisi suurempi osa keskustelua, kun puhutaan näistä älykkäistä liikennejärjestelmistä. Toinen kysymys liittyy tekniseen kehitykseen. Näin nyt jo eri maissa, että nämä äh, järjestelmät äh, menevät eteenpäin. Teknisesti tämä on mahdollista. Kaikki muuttuu koko ajan halvemmaksi. Kysymys on suurista liikennejärjestelmistä. Ja kysymys on, olemmeko me mukana? Olemmeko junassa? Olemmeko me, ehdimmekö me mukaan vai olemmeko me tässä delegoidulla säädöksellä jääneet jälkijunaan? Tämä oli toinen kysymykseni. Kiitos. No niin, nyt me olemme jo heittäytyneet tähän koko keskusteluun, mitä käsiteltiin myös komission jäsenen kanssa. Ismail. Kiitos. Tietosuojakysymys jo esitettiin, joten minun ei tarvitse sitä uudelleen esittää. Sen lisäksi minua kiinnostaisi, onko komissiolla jonkinnäköistä yleiskuvaa siitä, mikä tilanne on eri jäsenvaltioissa – ja millä aloilla halutaan ottaa ylipäätään näitä asioita käyttöön. Haluaisin ottaa tämän mukaan keskustelun, koska ajatellaan esimerkiksi Saksan eh, keskusteluita ja, ja henkilöautoliikenteen kohdalla. Siellä oli kaiken näköisiä asioita, mitä haluttiin ja mitä ei haluttu. Joten eh, minä olen vaatinut jo kauan, että Euroopan unionin pitäisi laataa, laatia tällainen äh, mastersuunnitelma, pääsuunnitelma, jonka otetaan kaikki henkilöliikenne mukaan koko äh, unionissa kattavalla tavalla. Mitä mahdollisuuksia komissio näkee tälle ja millä tavalla yksittäiset jäsenvaltiot äh, ovat suhtautuneet näihin eri ehdotuksiin? Kiitos. Sitten Robert Sille. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on oikeastaan samantyyppisiä epäilyjä, jotka liittyvät näihin, mitä on sanottu. Mielestäni tämä on hyvin yritysjohtoista kehitystä ja tämä johtaa kaikenlaisiin vaikeuksiin, aivan kuten tässä juuri mainittiin nämä ekologiset kysymykset ja tietysti kustannuskysymykset. Eli aiommeko todella parantaa tämän tiedon laatua, jos käytämme delegoituja säädöksiä tässä välineinä? Minulla on kyllä epäilyksiä Minulla on ollut kokemuksia näistä omissa mietinnöissäni, kun on äh, rautatie rahtimarkkinoita pyritty parantamaan, niin se ei vaan toiminut käytännössä. Joten haluaisin todella kuulla tästä, eli jos ajatellaan kulu, kustannuksia, teko, tekniikstä, kehitystä ja, ja saammeko tuolla rahoillemme arvoa tästä? Kiitos. Ja Kilönen. Kiitos, että Mere Kyllönen. Thank you. Um, I was also... Kiitos. Mietin myös tätä tietosuoja, tietoturva, avoin tieto, kanta-asiaa. Onko tässä, kertäänkö tässä henkilökohtaisia tietoja näiden autojen suhteen? vaikkapa mitä tulee tietojärjestelmään. Näihin liittyen on paljon turvallisuuteen liittyviä ongelmia, sillä eihän tässä haluta elää missään ikään kuin Big Brother-talossa, jossa sitten koko ajan seurataan kaikkien liikkeitä tien päälle. Olisi kenties hyvä puhua myös vakuutusyhtiöiden kanssa, jotka haluavat toimia mm, liikenneturvan turvallisuuden hyväksi. Mehän maksamme vakuutusmaksuja päivittäin vuosittain ja kuinka me voisimme vaikuttaa siihen, että mikä me maksavat mm, omien, oman ajamisen perusteella. Mehän jo ihmiset saattavat ajaa paremmin kuin toiset, vaikkapa nuoret. Tässä on siis monta asiaa. Tämä öö, tietoturvallisuus ja myös tämä liikenneturvallisuusasia. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myös tästä alustuksesta. Kun ajatellaan tätä intermodaalisuutta, minä haluaisin tietää, että mitkä ovat aikomukset tällä alalla ja mikä on tämä suunnitelma eteenpäin, eli olisi hyvä kuulla tästä hieman lisää tietoa. Kiitoksia. Thank you. Uh, of course I can see that. Kiitoksia. Tässä järjestelmässä on varmasti paljon mahdollisuuksia, mutta aivan kuten tässä Meissnerkin sanoi ja Van de Kamp sanoi, sanoivat, minulla on jotakin huolia kuitenkin vielä, kun ajatellaan, että kuinka paljon päästään käsiksi ihmisten yksityistietoihin, niin kuin Big Brother, isoveli valvoo järjestelmässä. Onko jonkinlaisia takeita siitä, että ei kuitenkaan puututa ihmisten yksityisyyteen? Eli aika paljon samoja kysymyksiä minullakin on kuin tässä Vannekellä ja Käsner. Kiitos. Danke, der nächste ist Dieter Lebrecht-Koch. Ja sitten Dieter. Herr Vorsitzender. Kiitos eh, Minun kysymykseni liittyy siihen, että onko tämän voimaan astuminen riippuvainen Galileon toiminnasta. Tarvitsemmeko Galileoa ennen tätä vai millä tavalla nämä tiedot kerätään? Ja sitten Radeli. Uh, I would like to have just one, uh... Minulla olisi yksi lyhyt kysymys. Tämä liittyy kansallista yhteyspistettä Tekstissä on kohta 6.3. Tässä mainitaan, että kaksi tai useampaa naapurivaltiota voivat perustaa yhteisen yhteispisteen. Me kaikki olemme huolissamme tietosuojasta ja mikä tässä on oikein tämä taustaajatus tällä kahden tai useamman jäsenvaltion keskitetylle yhteyspisteelle, kuinka tämä sopii yhteen tietosuojan kanssa. Kiitos. Kiitokset ja viimeisenä Pavel Telitschka. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulta meni ohi tästä alustuksesta se, että onko olemassa vaikutusten arviointia säännöllisesti järjestettynä. Ymmärtääkseni me olemme vielä näitä kuulemisia tai niiden eh, ikään kuin jälki, mä niin, en tiedä onko näitä vielä arvioitu, mutta jos voisitte hieman kertoa siitä, että onko näitä arvioita olemassa, mitä niissä sanotaan, mikä on tulos, ja jos odotuksena on se, että eh, tämä lautakunta tai neuvosto sitten arvioi näitä vaikutuksen arviointia. Mielestäni tämä on sellainen tieto, joka pitäisi aina olla jokaisessa alustuksessa mukana, kun puhutaan delegoidusta säädöksistä. Kiitos. No niin, tässä tuli nyt koko joukko kysymyksiä ja nyt sitten haluaisimme mielellämme vastauksen Rova Kokchinsaskalta. Thank you and uh, thank you for all of those. Kiitoksia, kiitoksia kaikista näistä kysymyksistä. Pahoillani, jos nyt käsittelen yhtenä ryppäänä joitakin kysymyksiä, mutta aloitan nyt tästä kysymyksestä, joka on oikeastaan kaikkien näiden kommenttien ytimessä, eli yksityisten tietojen tilanne. Haluaisin sanoa, että tämä tässä ei pyritä keräämään yksityistietoja. Se tieto, mitä me tarkastellaan, se ei ole niitä tietoja, joita saadaan yksityisiltä autoilta, teiltä, vaan nämä tiedot kerätään infrastruktuureista, eli sensoreista, jotka ovat sisällä infrastruktuureissa. Ja hyvin pitkälti nämä tiedot monissa jäsenvaltioissa on jo olemassa, ovat jo olemassa, ja delegoitujen säädösten taustalla on se, että halutaan taata se, että nämä tiedot annetaan samalla tasolla kaikissa Euroopan unionin maissa. Ja kun puhutaan yhdenmukaistamisesta, tämän tietoformaatin yhdenmukaistamisesta, niin haluamme tehdä selväksi sen, että tiedot annetaan kaikille kiinnostuneille käyttäjille. Mutta kun puhun yhdenmukaistamisesta, en puhu siitä, että tietoa yhdenmukaistettaisiin sinänsä, vaan tässä delegoidussa säädöksessä pohditaan sitä ikään kuin tällaista tausta, taustajärjestelmää, että kuinka tiedot kootaan yhteen. Ja mainitsin liitteen, jossa kerrotaan eri tietotyypeistä annetaan niistä esimerkkejä, annetaan esimerkkejä tiedoista, joita annetaan. Ja jos nyt katson tässä tätä kohtaa, joka voisi herättää eniten kysymyksiä, tässä puhutaan tiedoista, jotka koskevat yksittäisiä ihmisiä, jotka kulkevat Euroopan teillä. Tässä on esimerkiksi tiedon, liikenteen hallinta, teiden kunto ja se, että mitä nopeutta saa kulkea tiellä, ei niinkään se, mitä nopeutta autot kulkevat. Eli tässä puhutaan tällaisista tiedoista. Eli tarkoituksena ei ole kerätä tietoja, jotka sisältäisivät jonkinlaista henkilökohtaista tietoa. No alustuksessani jo sanoin, että olemme olleet yhteydessä Euroopan tietosuojavaltuutettuun. Ja on tärkeää panna merkille, että mitä ITS järjestelmien palveluja sitten suunnitellaankin EU:ssa, niin niihin pätee EUn lainsäädäntö, joka käsittelee yksityishenkilöiden ja yksityistietojen suojaa. Ja tietysti tunnette uuden komission ehdotuksen tietosuojasta, jossa näitä periaatteita vahvistetaan entisestään ja tiedon anonyymius tai se, että on oikeus tulla unohdetuksi. Nämä ovat kaikki mukana tässä uudessa ehdotuksessa. Mutta tämä oikeastaan tällä, tällä lailla sivutietona, koska haluan painottaa vielä vahvasti sitä, että tämä erityinen delegointisäädös ei aio tutkia sellaisia tietoja, jotka voisi, tietoja, jotka voisivat olla yksityisiä luonteeltaan. No sitten on esitetty myöskin sellaisia kysymyksiä. Esimerkiksi edustaja Meissner kysyi kysymyksen, joka liittyy kustannuksiin. Olemme tutkineet kustannushyöty puolta tämän delegoidun säädösten osalta, aivan kuten teemme aina tavanomaisesti kaikkien delegoidun säädösten osalta. Ja kun nyt katson näitä lukemia, niin totuushan on, että jossakin jäsenvaltioissa reaaliaikaisten liikennetietopalvelujen eri elementtejä tarjotaan jo, mutta ne kuitenkin eroavat. Ja eri jäsenvaltioissa on, kysytään, että voisiko tilannetta vielä parantaa joiltakin osin. Ja kun tässä uudessa delegoissa säädössä on tie, tämä tietty formaatti, niin tässä itse asiassa puhutaan tietojen jakamisesta eri sidosryhmien välillä ja hallinnolliset tehtävät ovat sellainen ala jolta voi tulla lisäkustannuksia mutta jäsenvaltioilla on joustovaraa kun he, ne päättävät että kuinka paljon lisätietoja tai lisäpalveluita ne haluavat eh, tarjota mutta kun käydään keskustelua jäsenvaltioiden kanssa, olemme huomanneet, että tällaisten yhteyspisteiden vuosikustannukset vaihtelevat. 20 000-250 000 euroa vuodessa on tämä arvio ja siinä se kattaa kaikki eri toimet ja se myöskin sen, että kuinka yhteyspiste luodaan ja kuinka sitä kehitetään. No vastatakseni siihen kysymykseen, että onko olemassa jonkunlaista riskiä siitä, että tietoa jaetaan, vaikka sitä ei pitäisi jakaa näissä keskitetyissä yhteispisteissä. No itse asiassa tämä on sellainen e- esitys, joka on laitettu tähän delegoituun säädökseen sen jälkeen, kun jäsenvaltioiden kanssa on käyty vilkasta keskustelua. Aivan kuten sanoin alustuksessa, niin nämä yhteyspisteet voisivat lisäksi kattaa joitakin tiettyjä erityisiä kaupunkialueita tai kaupunkien välisiä yhteyksiä ja jäsenvaltiot erityisesti pyysivät, että tämä mahdollisuus otettaisiin mukaan, että yhteyspiste voisi kattaa useamman kuin yhden jäsenvaltion esimerkiksi tietyillä raja-alueilla. Mutta kun puhun tiedon jakamisesta, niin oikeastaan sillä tarkoitan tietoa tietilanteesta, liikennetilanteesta, eli tämä delegoitu säädös ei pidä sisällään sitä, että jaettaisiin mitä tahansa tietoa, joka liittyy yksittäisiin ihmisiin tai henkilökohtaisiin matkoihin yksityisautoissa. Meillä oli seitsemän kokousta jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa, aivan kuten sanoin, ja erityisesti tämän delegoidun säädöksen osalta halusimme varmistaa sen, että se ratkaisu, joka löydetään, se ei ole sellainen ratkaisu, joka pakottaisi jäsenvaltioita keksimään ihan täysin uusia ratkaisuja, vain katsomme puuttuvia linkkejä ja etsimme niitä asioita, jotka vielä ei ole tarpeeksi kehitettyjä ja tässä esitettiin myös kysymys siitä, että onko tämä delegoitusäädös nyt tulossa liian myöhään. Mielestäni ei, koska kun tietyn tyyppistä liikennetietoa on jo saatavilla tietyissä jäsenvaltioissa, niin se ei kuitenkaan ole samassa määrin saatavilla kaikissa EUn jäsenvaltioissa, joten tämän delegoidun säädöksen pitäisi mahdollistaa se, että jos uuden tyyppisiä palveluja otetaan käyttöön, niin silloin on olemassa tällainen tietojen yhteensopivuusmahdollisuus, joka sitten mahdollistaa sen, että meillä yhdenmukaisesti parannetaan kaikkien tietojen saatavuutta. Sitten edustaja Kylänen kysyi tästä autojen välisestä yhteydenpidosta tai siitä, että voiko tämä tieto tulla ajoneuvosta tai liittyä ajoneuvoon. No, jälleen kerran toistan, että kyseessä ei ole delegoitu säädös, jossa katsottaisiin tällaisia automatisoituja järjestelmiä, jossa ajoneuvo on sen tiedon keskiössä, vaan tässä delegoidussa säädöksessä itse asiassa käsitellään liikennettä kokonaisuudessaan, eikä niinkään näitä yksittäisiä ajoneuvoja. Lisäksi esitettiin kysymys intermodaalisuudesta. No, tämä delegoitussäädös on tarkoitettu juurikin liikennetietoihin välittämiseen ja tie, li, tie, tietojen välittämiseen. Mutta kun puhutaan esimerkiksi rahtiliikennesuunnittelusta, jota yritykset tekevät, tai muista tällaisista tiedoista, niin silloin nämä tiedot liittyvät tähän intermodaisiin tietoihin, kun pyritään yleisesti parantamaan Euroopan liikennejärjestelmää. Eli tässä katsotaan Euroopan laajuista verkostoa, joitakin kaupunkialueita, joitakin moottoriteitä, mutta kun tämä tieto saadaan yhteyspisteisiin saataville, niin siinä vaiheessa siitä saadaan myös paljon lisäarvoa liikenteen järjestäjille, matkustajille tai rahtiliikenteen järjestäjille. Eli on hyvä, että he pystyvät paremmin järjestämään äh, liikennejärjestelmät tai kuljetusjärjestelmät, kun he tietävät enemmän verkoston toiminnasta. No sitten kysyttiin myöskin Galileon mahdollisesta kehityksestä ja tästä järjestelmästä. Aivan kuten jo sanoin, meillä on melko paljon tietoa jo saatavilla näiden infrastruktuuriperusteiden sensoreiden välityksellä, mutta kun katsotaan tulevia kehityksiä, kun kehitetään uusia Galileo-pohjaisia palveluita, niin tulevaisuudessa voimme kehittää näitä asioita vielä eteenpäin. Mutta toistaiseksi perustamme liikennetietoja, joita itsekin käytätte. Me emme perusta niitä niinkään satelliitin navigointijärjestelmään, vaan pikemminkin, pikemminkin näihin infrastruktuurijärjestelmiin. No, perustiedot liikenneestä, jota saadaan satelliitin kautta, mahdollistavat paremman kattavuuden Euroopan alueella, paremman jatkuvuuden myöskin, huolimatta siitä, että miten infrastruktuuri on kehittynyt. ja näin näitä järjestelmiä voidaan kehittää. No sitten viimeinen kysymys vielä. Me olemme tutkineet näitä kustannushyötypuolia tässäkin asiassa, mitä tulee reaaliaikaisiin liikennetietopalveluihin, ja olemme kuulleet hyvin laajasti yksittäisiä toimijoita. Eli viimeisenä kommenttina, kyseessä on markkinajohtoinen alue, mutta yksityiset toimijat, kun ajatellaan esimerkiksi matkanjärjestäjiä, kuljetusyrityksiä, ovat sanoneet, että tästä vielä puuttuu tiettyjä yhteyksiä, tiettyjä linkkejä. Ja reaaliaikaiset liikennetietopalvelut eivät vielä ole tarpeeksi tasokkaalla tasolla Euroopassa. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Gesine Meisner, mikäli haluat. Nein, ich bin eigentlich mit den No minä olen itse asiassa hyvin tyytyväinen tästä informaatiosta, koska tällä hetkellä on esitetty paljon kysymyksiä ja me saimme ihan hyvät vastaukset. Minusta kaikkiin kysymyksiin esitettiin vastaus, joten siltä osin odotan nyt vain jatkotoimia. Kiitokset ja sitten näin tämä kohta on käsitelty. Sitten muut esille tulevat asiat, mikäli teillä ei sellaisia ole niin seuraava kokous on maanantaina 3. marraskuuta kello 15. Ja sen myötä nyt kokous on päättynyt ja jatkamme koordinaattoreiden kokouksella.